määrittelemään säädöspuitteet asiassa. Ja laajat tiedot, tiedostot ovat tärkeitä tekoälyn sovelluksille, ne ovat sen polttoaine. Cambridge Analytica, sen osalta voidaan sanoa, että se on kaikkein näkyvin esimerkki siitä, mitä, enemmän, mitä yhä enemmän väärinkäytetään henkilö, henkilökohtaisia tietoja, tiedonväännistäjien kohdistuva manipulointi ovat syvä uhka meidän demokratiallemme. Digitaalinen kehitys ei ole mitään uutta. Se on ollut käynnissä jo pitkään, mutta meidän täytyy jatkuvasti löytää uusia vastauksia uuteen teknologiaan. Haluaisin muistuttaa siitä, että yleinen tietosuoja-asetus lähestulkoon vei kuusi vuotta siis sen sitä koskevan työn käynnistäminen hyväksyntään saakka, ja se osoittaa sitä, että tekoäly eh, kasvojen tunnustaminen ja muut ovat jo nyt toteutumassa kautta Euroopan unionin. Meidän pitää kiirehtiä siinä, että me otamme niihinkin rakenteellisen lähestymistavan. Meidän tehtävänne parlamenttina ja Euroopan unionin kansalaisten edustajina on huolehtia siitä, että kukaan ei jää jälkeen ja että Euroopan digitaalinen agenda perustuu eurooppalaisille arvoille ja tarjoaa mahdollisuuksia kaikille. Thank you very much. now I would like... Kiitoksia. seuraavana puheenvuoron saa neuvoston edustajaministeri Brynjac. Honorable members of the European Parliament. Hyvät parlamentin jäsenet, kiitos eh, mahdollisuudesta saada osallistua tähän keskusteluun tänään. On todellakin tärkeää miettiä sitä, miten unioni toimivaltuuksensa puitteissa voi huolehtia siitä, että sosiaalinen Eurooppa digitaalisessa maailmassa pysyy sellaisena kuin me sen tunnemme. Digitaalisuus on etu koko maailmassa, meidän on puolustettava sitä, mutta samanaikaisesti myös sopeutettava muuttuvaan maailmaan. Digitalisaatio globalisaatio on prosessi, joka koskee kaikkia aloja ja siinä on sekä mahdollisuuksia että riskejä. Se voi olla moottori innovaatioille ja uusille laadukkaille työpaikoille. Se voi parantaa työvoiman tuottavuutta ja edistää ää, esimerkiksi yksityiselämän ja työelämän yhdistämistä. Se voi tukea ihmisiä haavoittuvissa ryhmissä, myös vammaisia. Mutta kuten kaikissa muutoksissa, tähän liittyy myös riskejä, joista meidän on oltava tietoisia. EU on etunenässä varmistavassa sen, että teknologiset kehitykset äh, tuovat sosiaalisiakin etuja ja suojelevat niitä, joiden riskinä on jäädä jälkijunaan. Vuonna 2019 ILOn julistuksessa tulevaisuuden työpaikoista sitä EU myös tuki. Haluaisin painottaa kolmea asiaa, jotka liittyvät digitalisaatioon, jotka me jo nyt näemme, että ne tulevat vaikuttamaan huomattavasti elämäämme. Ensimmäinen koskee taitoja, toinen talousalustaa ja kolmas laajempaa sosiaalista digitalisaation vaikutusta. Digitalisointi työmarkkinoilla on kahdenlaista. Ensinnäkin se vaatii työntekijöitä, joilla on korkea pätevyys. Toisaalta tietyt työpaikat muuttuvat täysin tai jopa katoavat rakenteellinen työttömyys ja työmarkkinoiden polarisoituminen on aina uhkana sen vuoksi, että äh, keskitason työpaikkoja tulee katoamaan. Me tiedämme, että nyt jo äh, osaaminen ja pätevyys äh, on sitä ei ole tarpeeksi esimerkiksi insinööri, tiede, teknologia-aloilla. Sen lisäksi sukupuolitten välillä on korkea epätasapaino ja sen vuoksi meidän on toimittava. Meidän on myös otettava huomioon digitaalisen vallankumouksen vaikutukset alusta loppuun. Ketään ei tule jättää jälkeen. Hyvinvointi on sen vuoksi hyvin tärkeä näkökulma. Sekä naisia että miehiä tarvitaan, jotta voidaan täyttää äh, kaikkien sektoreiden äh, ICT-pula, taitajien pula. Sen vuoksi meidän täytyy myös samalla huolehtia esimerkiksi kaiken syrjinnän välttämistä. Ja on tärkeää, että huomioida huomisten työpaikkojen vaatimukset ja työmarkkinaosapuolella on tässä tärkeä rooli, kun ylläpidetään työvoiman osaamista. Mitä tulee talouteen, meillä kaikilla on hankaluuksia, kun me mietimme, mitä tämä termi tarkoittaa, digitaaliset alustat. Monet työpaikat ovat sellaisia, että niissä ihmiset ovat itse työllistävät itsensä. Ja tämän kaltainen työn organisoiminen on usein negatiivista, varsinkin palkkojen suhteen, sosiaaliturvan, työterveyden ja palkallisen loman ja muiden näkökulmien kannalta. Tehokas työmarkkinapuheenvuorojen käyttö on hyvin tärkeää ja välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa turvallinen ja oikeudenmukainen työntekijöiden tulevaisuus alusta työntekijöille. Neuvosto on jo käsitellyt useita asioita, jotka liittyvät uusiin työn muotoihin. Hyvät työolosuhteet on varmistettava kaikille huolimatta siitä, että työllisyysmallit muuttuvat. Siksi on tärkeää hyväksyä kansalliset lainsäädäntöpuitteet. Unionin tasolla on tehty ensimmäiset askeleet. askeleet viime kesäkuussa, kun hyväksyttiin direktiivi, jossa huomioidaan nimenomaan nämä tällaiset on-demand-työntekijät. Neuvostossa tämä hyväksyttiin joulukuussa ja siinä mainitaan erityisesti alusta Työntekijät. Ja on tärkeää huomioida sosiaaliturva kaikille neuvosto painotti myös sitä, että sosiaalista taloudellinen politiikka, liittyy, siihen liittyy myös palkkapolitiikka. Ja sen vuoksi on tärkeää, että ihmiset, jotka ovat epästandardinomaisissa työsuhteissa, saavat myös työehtosopimusten edut. Sen lisäksi on huomioitava, että uudenlaisissa työolosuhteissa nämä työntekijät on, heillä täytyy olla esimerkiksi työturva ja vakaa vakaat työehdot. Sen lisäksi täytyy huolehtia siitä, että EU-lainsäädäntö työolosuhteista, terveydestä ja turvallisuudesta on täytäntöön pantava. Meidän täytyy myös paremmin ymmärtää alusta työntekijöiden olosuhteet, jotta voimme löytää vastauksia ongelmiin. Ja sen vuoksi odotamme alusta työntekijä huippukokousta, joka järjestetään 2020. Kolmanneksi ja lopuksi, mitä tulee sosiaalisiin vaikutuksiin, muutokset, jotka liittyvät digitalisoimiseen, niin niillä on erilaisia vaikutuksia. Yhtäältä ihmiset voivat joustavammin järjestellä omat työnsä ja toisaalta äh, ihmiset ovat jatkuvasti äh, yhteyksissä netin kautta ja yhä vähemmän kasvokkain. Toisaalta tämä voi auttaa esimerkiksi ihmisiä, jotka asuvat maaseudulla tai joilla on erilaisia äh, esteitä. Ja näin ihmiset voivat paremmin, tehokkaammin järjestää työnsä. Ja työnantajat samoin, ja työnantajat voivat sitten myös antaa paremmat välineet työntekijöille. Meidän täytyy kehittää uusia teknologioita, sitä kautta me saamme enemmän kontrollia sitä suunnasta, mihin se on menossa, niin että sitä voidaan tehdä enemmän humaania ja ihmiskeskeistä. Politiikan laatioina meidän täytyy nähdä koko kuva ja tehdä päätöksiä siten, että emme unohda, että sosiaalinen markkinatalous on yksi meidän vahvimpia välineitämme. Kiitos. Thank you very much. And now I would like to give the floor to the commission. Kiitoksia. Seuraavana komissaari Schmidt saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. <coughs> Madame la présidente. Hyvä puhemies, arvoisat jäsenet. Digitaalinen siirtymä aiheuttaa nyt ja tulevaisuudessa täysin uusia vaikutuksia talouteemme, yhteiskuntaamme, työmalliimme, viestittämiseemme ja kulutukseemme. Työllisyyskysymys on ehdottomasti näiden kysymysten keskiössä. Miten moni työpaikka häviää, miten moni korvataan roboteilla? Se, mikä on nyt jo selvää, on, että suurin osa työpaikoista muuttuu. Uusia työpaikkoja syntyy samalla kun toisia häviää. Me tulemme näkemään todella valtavia mullistuksia. Ja kun puhutaan tekoälystä ja robotiikasta, niin, niin yli 60 miljoonaa työpaikkaa tulee muuttumaan maailmassa seuraavan viiden vuoden aikana. Ja yli miljoona työpaikkaa IT-alalla on avoinna, koska hakijoita, jotka ovat päteviä, ei ole riittävästi. Tämä on muuten se suurin huolenaihe, joka monilla yrityksillä on, varsinkin pk-yrityksillä, jotka eivät löydä pätevää henkilökuntaa. Kyseessä on myös valtava haaste työllisyyspolitiikallemme. Hyvät naiset ja herrat, hyvä puhemies, olemme toimineet vihreän siirtymän puolelta käynnistäen oikeudenmukaisen siirtymän niille alueille, joihin nämä muutokset vaikuttavat eniten. Meidän samoin täytyy vahvistaa myös paljon enemmän työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaamme, jotta voimme ennakoida ja hallinnoida niitä muutoksia, joita digitalisoitumisesta aiheutuu. On mainittukin jo, että meillä on paljon erilaisia, aivan erinomaisia mahdollisuuksia – on myös vaaroja siitä, että epätasa-arvo lisääntyy ja epätavanomaiset työpaikat lisääntyvät. Tarvitsemme yhä erilaisia digitaalisia taitoja. Edelleenkin 43 prosenttia EUn kansalaisista on kansalaisia, joilla ei ole riittävästi digitaalitaitoja ja 70 prosentilla ei ole niitä lainkaan. Ensi kuussa ehdotamme uutta taito-ohjelmaa, jotta tätä taito-ongelmaa voitaisiin käsitellä uusien välineiden avulla. Haaste on valtava, koska monien ennusteidenkin mukaan noin puolet Euroopan työvoimasta, eli yli 120 miljoonaa ihmistä joudutaan kouluttamaan uudelleen tai heidän koulutustasoaan täytyy nostaa. Meillä on siis kolme päätavoitetta. Ensimmäinen niistä on se, että pyydetään työnantajia parantamaan koulutustarjontaansa. Ja tätä tarkoitusta varten haluamme käynnistää tällaisen taitopaketin, jossa yritykset sitoutuvat ja elinkeinoelämä sitoutuu investoimaan työvoimaan. Toiseksi meidän täytyy lisätä yksityisiä ja julkisia investointeja koulutukseen juuri tämän tarpeen mukaan, jonka mainitsin. Ja kolmanneksi meidän täytyy antaa ihmisille mahdollisuus investoida omiin taitoihinsa ja kykyihinsä. Monet aloitteistamme vuoden 2020 jälkeen pureutuu juuri näihin äh, digitalisaatioon liittyviin haasteisiin. Me tuemme eri hankkeita, kuten esimerkiksi äh, sähköisten koulujen käyttöä, jossa koulutetaan ihmisiä, varsinkin työttömiä, IT-alalle. Minä työstän myös vahvistettua nuorisotakujärjestelmää, joka tarjoaa huomattavasti laajemman digitaalisten taitojen kattavuuden epästandardit työmuodot ovat lisääntymässä. se usein on kysymys joustavista, mutta usein myös riittämättömistä työolosuhteista. Sosiaalinen suojelu, sosiaalisen vuoropuhelun riittämättömyys ja oikeus edustuksen kollektiivisella tasolla puuttuvat. Tämä kaikki haastaa meidän työlainsäädäntömme ja sosiaalisen suojelujärjestelmän Meidän täytyy pohtia uudelleen olemassa olevia järjestelmiä, jotta ne vastaavat näitä tulevia tarpeita ja takaavat kunnolliset työolosuhteet, takaavat myös korkean sosiaalisen suojelun tason. Digitalisaatio muuttaa työn käsitettä työnantajan ja työntekijän välistä suhdetta, kuten myöskin työpaikkakäsitystä on aivan välttämätöntä, että luomme selvyyttä tähän uuteen työn maailmaan. Uusi teknologia myös ei luo selvää rajaa yksityisen elämän ja työelämän välille, mikä luo selviä terveysriskejä. Ja näin ollen oikeus olla tavoittamattomissa on oikeus, jota täytyy käsitellä. Datan käyttö työolosuhteissa on johtanut uusiin algoritmipohjaiseen hallintotapaan ja lisännyt, lisännyt myöskin sosiaalisen suojelun säännösten tarvetta. Nämä voivat lisätä tuottavuutta, ne voivat myös lisätä valvontaa, joka kohdistuu yksilöihin ja yksilöiden työsuorituksiin. Siitä syntyy kysymyksiä, jotka liittyvät henkilötietoihin ja tähän tulisi erityisesti kiinnittää huomiota tekoälysääntelyssä. Me tarvitsemme toimivaa digitaalista teknologiaa, jotta voimme hyödyntää tilannetta niin, että vammaisten riippumattomuus lisääntyy, kuten myöskin heidän panoksensa yhteiskunnassa. Digitaalisen siirtymän täytyy myös muodostua mahdollisuudeksi demokraattis- äh, demografisiin haasteisiin vastaamisessa, jotta ottaisimme huomioon vanhenevan väestömme ja äärialueet. Meidän tulee myös kiinnittää erityistä huomiota sukupuolten väliseen kuiluun, joka on olemassa digitaalisessa maailmassa. Euroopan täytyy olla kilpailukykyinen, innovatiivinen toimija digitaalitaloudessa. Uudet innovoinnit tällä, tässä suhteessa ovat avainasemassa, kun samalla pyritään myös puuttumaan riskeihin, jotka aiheutuvat puolueellisuudesta ja syrjinnästä. 22.9. järjestän yhdessä varapuheenjohtaja Vestagerin kanssa – kokouksen, jossa keskustellaan siitä, millä tavalla online-alustoilla voidaan parantaa työolosuhteita. Tämän lisäksi olemme käynnistäneet myös prosessin, joka johtaa toimintasuunnitelmaan eurooppalaisissa sosiaalioikeuspilarissa. Sillä tuon pilarin periaatteiden tulisi soveltua myös täysin uuteen digitaaliseen työmaailmaan. Tuo pilari esittelen sosiaalisen strategiamme, jotta voidaan varmistautua siitä, että tilanne on kestävä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen. Thank you very much, Mr. Commissioner. Kiitoksia, hyvä komissaari. Ja sitten poliittisten ryhmien nimissä, EPPn nimissä ensinnäkin ratke minuutti. Puol- anteeksi, puolitoista minuuttia. Puhemies, hyvät kollegat, minä haluaisin kiittää kollega Ismail Ertugia siitä, että hän tänään sai tämän asian esityslistalle. Ja tätä kautta myös yhteyden tähän sosiaalisen ulottuvuuteen ja keskusteluun, jota me käymme sosiaalisesta Euroopasta, yhdistäen siihen tämän tärkeän aiheen digitaalistuminen, joten monet kiitokset tästä. Olen monista asioista yhtä mieltä, jotka täällä on jo esitetty keskusteluista me käymme, emme saa kuitenkaan unohtaa, että viimeisten 20 vuoden aikana on tapahtunut perustavanlaatuisia muutoksia työmaailmassa kautta Euroopan unionin. Toisaalta työsuhteet ovat muuttuneet täysin, eli sellainen erilaiset tavat, joilla työtä tehdään vain silloin, kun sitä no, tarvitaan. Tietysti toinen tapa tehdä työtä. Meillä kaikilla on nämä laitteet taskussamme – me kaikki tiedämme, miten vaikeaa on, kun tuollainen tas- laite on taskussa, joskus sitten todellakin voida irtautua kokonaisuudessaan työpäivästä ja rentoutua. Toisaalta tämä keskustelu toisaalta tarjoaa mahdollisuuksia, mutta myös riskejä, ja on syytä tarkastella niitä täysin ilman ennakkoluulia ja katsoa, mihin me voimme puuttua, miten voimme tukea. Minulle on selvää, että onpa kysymys tekniikasta, talouksista tai mahdollisuuksista Ne on minusta esitelty täällä asianmukaisesti. Mutta onpa kysymys taloudesta tai tekniikasta, niin kaikilla niillä on sellainen funktio, että niiden tulee palvella ihmisiä ja sen pitää olla meitä johtavan tekijän tässä poliittisessa työssä. Thank you very much. Now on behalf of the group... Kiitoksia. Ja seuraavaksi sd ryhmän nimissä Edus Jongerius, minuutti. Kiitos puhemies. Kymmenen vuoden kuluttua muuttua, ihmisten työpaikat tulevat näyttämään täysin erilaisilta johtuen digitaalista tekniikasta, jota me emme vielä edes tunne. Tämä voi tarjota mahdollisuuksia, mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että kehitys lähtee oikeaan suuntaan. Jo nyt alusta työntekijät, kuten esimerkiksi Uber-kuskit Amsterdamissa, vaativat oikeudenmukaisia tuloa ja normaaleja normaaleja työaikoja sekä reilumpia arviointeja, koska yksi huono arviointi johtaa siihen, että he eivät enää saa töitä. Algoritmit määrittelevät heidän työnsä. Tämä voidaan tehdä myös toisin ja sen vuoksi Euroopan täytyy panostaa sellaisen digitalisointiin, jossa keskitytään ihmisiin, joilla on hyvä työpaikka ja kohtuulliset tulot. Me tarvitsemme vahvoja eurooppalaisia sosiaalisia sääntöjä alusta työntekijöille, alustataloudelle ja tehtävä selkeät äh, sopimukset tällä alusta äh, huippukokouksessa 2020. Thank you very much on behalf... Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten Renew Europein nimissä edustaja Pishlaru, kaksi minuuttia. Madam Chair. Hyvä puhemies, komissaari Schmidt, hyvät kollegat. Me eurooppalaiset uskomme demokraattisiin arvoihin ja kansalaissuuntautunut yhteiskunta merkitsee sitä, että kansalaisilla on mahdollisuus hyödyntää kaikkia eri mahdollisuuksia, joita EU tarjoaa. EU tunnetaan lainsäädännön mestarina sääntelyistä ja direktiiveistä, jotka ovat tuoneet positiivisiakin muutoksia kaikkialle, mutta tällä kertaa lainsäädäntö sinänsä ei ole riittävää, vaan siinä täytyy mukana olla konkreettisia toimia, jotta voidaan muuttaa unioni innovoinnin ja digitalisoinnin mestariksi. Mutta me olemme jälkijunassa. Me emme onnistu, jos yksi viidestä EU-kansalaisesta ei edes omakko näitä taitoja, joista on kysymys digitaalitaidot ovat avainasemassa, jotta kansalaiset voivat mukautua jatkuvasti muuttuviin työmarkkinoihin. Tämä on se prioriteetti, joka meillä tänään ja huomenna on. Meidän täytyy vastata Euroopan kansalaisten päivittäisiin haasteisiin, jotta näillä olisi mahdollisuus kehittää uusia taitoja ja sopeutua työmarkkinoille. Paras tapa, jolla voidaan tehdä näin, on investoida ihmisiin. Me tarvitsemme investointeja, jotta voimme viedä tilannetta eteenpäin, jotta voimme varmistautua siitä, että se digitaalinen muutos, jota haluamme viedä eteenpäin, myös mahdollistaa sen, että voidaan päästä yli näistä vaikeuksista, teknologian käytössä on EU:ssa. Meidän täytyisi saada julkisen ja yksityisten varojen rahasto, joka nimenomaan investoisi digitaalisten taitojen lisäämiseen. Meillä on Invest EU ja meillä on yksityinen sektori, joka ymmärtää tämän merkityksen. Mitä tässä nyt oikein odotellaan? Vaikutustakin on helppo mitata. Minä näin veton siihen, että nyt käynnistetään toimet, jotta saadaan aikaiseksi kilpailukykyisempi Eurooppa ja näin voidaan myöskin laajentaa näitä toimenpiteitä ja saada digitaalista teknologiaa kaikille, jotta tämän päivän lapset ovat sitten huomisen digitaalisen Euroopan menestyjiä. Very much. Now on behalf of... Kiitoksia. Ja sitten ID-ryhmän nimissä puolitoista minuuttia edustaja Jome. Madame la présidente, mes chers collègues. Euh- Kiitoksia, hyvä puhemies. Digitalisoituneessa Euroopassa on kai, ihmeellistä, että kaikki ovat niin ilahtuneita keskustelemassa tästä aiheesta, eikä puhuta ensinnäkään sosiaalista Euroopasta ennen kuin puhutaan digitaalista Euroopasta. Onko tällainen sosiaalinen Eurooppa olemassa? En oikein tiedä, kun tässä nyt kuuntelen kollegoita niin työllisyysvaliokunnasta. Me tiedämme, että sosiaalijärjestelmien koordinointi on erityisen hankalaa. Ja jotkut ovat sitä mieltä, että digitalisointi ja tietojen digitalisointi voisi olla tässä suhteessa ihmelääke. Minä sanoisin, että robotiikka ja tekoäly ne täytyy ehdottomasti ottaa hallintaan erilaisen sääntelyn avulla, mutta meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla nämä puuttuvat kansalliseen suvereniteettiin ja millä tavalla henkilötietoja voidaan suojella. Me teemme pian itsestämme täysin haavoittuvaisia suhdessa Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Tietojen hankkiminen esimerkiksi työntekijöiltä, tämä on kaikki kyseenalaistaan voimakkaasti ja näitä tietoja voidaan käyttää kaupallisesti hyväksy ties missä. Tietysti tehdään yhteistyötä muiden kanssa ja voidaan ponnistella siihen suuntaan, että digitalisoida, mutta hyvät kollegat, meillä on nyt vastassamme sosiaalinen polkumyynti, veropolkumyynti ja maailmanlaajuistuminen. Meidän täytyy ensin ratkaista nämä ongelmat, sitä meidän kansalaisemme odottavat. Puhemies, kiitoksia. Seuraavaksi vihreät ryhmästä edustaja Gis. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Te lyhyesti puhuitte juuri asiasta. Digitaalinen teknologia ovat yhä enemmän sellaiset, että ne syrjivät köyhiä ihmisiä. Heitä valvotaan kautta maailman yhä enemmän. Tämä koskee ennen kaikkea ihmisiä, jotka ovat riippuvaisia yhteiskunnan tuesta. Ja Euroopassa tällaiselle järjestelmälle asettiin loppu tuomioistuimen päätöksellä, koska kysymys oli ihmisoikeusrikkomuksista. Kysymys oli alankomaista siirisjärjestelmästä, jonka tarkoituksena oli katsoa, minkä sosiaalituen vastaanottajan tapauksessa on todennäköisempää, että tapahtuu jonkinlaista petosta. Tätä käytettiin salaista algoritmia, jota käytettiin analyyseihin ilman demokraattista valvontaa, mutta sos- hyvinvointivaltio on sosiaalinen, ja suus tarkoittaa sitä, että se on olemassa ihmisiä varten. Se, että vakoillaan ihmisiä, sillä ei ole mitään tekemistä tällaisen yhteiskunnan kanssa. Miksi kukaan ei vielä miettinyt sitä, että katsottaisiin sitä, missä valtio näitä suuria summia, joita nyt käytetään digitaalisen koulutuksen toteuttamiseen, miksi näitä ei voitaisi tämän osalta käyttää siihen, että myöskin tekoälyä käytettäisiin veronkierron tutkimiseen ja estämiseen? Näitä toimenpiteitä tarvitaan pikaisesti. Ja sitten ECR-nimistä edustaja Rafalska. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Kiitos e, puhemies, hyvät naiset ja herrat. Kuulemme jatkuvasti, että ihmisten täytyy olla digitaalisen talouden keskiössä. Sitä huolimatta mutta kaikki nämä kunnianhimoiset tavoitteet eh, täytyy yhdistää sosiaaliseen hyvinvointiin ja meidän täytyy tehdä näistä muutoksista eh, hyviä eh, työntekijöille. Tekoäly ja robotiikka ovat tärkeitä, mutta siinä on myös riskejä. Me haluamme, että työpaikat ovat hyvälaatuisia, me haluamme uudenlaista työllisyyttä ja me haluamme, että nämä työpaikat ovat houkuttelevia meidän täytyy kuitenkin huolehtia siitä, että mahdollisuudet ovat avoinna kaikille jäsenvaltioille ja ettei tapahdu äh, digitaalista syrjäytymistä, varsinkin mitä tulee Keski- ja Itä-Eurooppaan. EUn pitäisi tukea näissä asioissa köyhempiä alueita. Nämä muutokset ovat kuitenkin väistämättömiä. Asetukset eivät tee kaikkea työtä kuitenkaan, vaan meidän tulee luoda sosiaaliturvaa, sosiaalista mukaanottamista ja hyviä olosuhteita. European United Left Nordic. Kiitoksia. Seuraavaksi Guoryhmän nimissä edustaja Shaibi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. nykyaikaisuus ei merkitse sitä, että meillä on kertokäyttötyöntekijöitä, joilla ei ole sosiaalista su- suojelua lainkaan. Se vie meidät vain keskiajalle jos katsotaan Belgia tai Kalifornia, niin oikeus pääsee ihan samanlaiseen lopputulokseen. Digitaaliset alustat ovat kaikkein epävarmoimpia työpaikkoja ja ne huijaavat jatkuvasti. Ja näin oikeuden päätös on tunnustanut, että vapauden ja joustavuuden nimissä poljetaan työntekijöiden oikeuksia – ja siellä työskentelevät ovat itse asiassa yksityisyrittäjiä, eivätkä suinkaan työsuhteessa. Meidän tulisi katsoa tätä uutta digitalisointia. Se koskee meitä ja se koskee teitä. Me emme saa enää odottaa, mitä me ja mitä te odotatte, millä tavalla meidän tulee vaatia näiden alustojen toimivan ja tunnustavan työntekijät oikeiksi työntekijöiksi. Työntekijöiksi meille tulee taata sama suoja ja sama Ähm, samat työehdot kuin kaikille muillekin työntekijöille. Now on behalf of the non-attached members for one minute. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sitten Nikola Lavanos, minuutti. Sitoutumattomat. Οι εκτιμήσεις της Euroopan unionin osalta ollaan syvästi huolissaan siitä, että saattaa tulla uusi lama, uusi kriisi. Tätä taustaa vasten ratkaisun näyttää olevan nyt talouden digitaalistaminen. Mutta kapitalistisen talouden puitteissa nämä uudet sovellukset eivät auta, vaan niitä tulee, se tulee aiheuttamaan intensiivistä kilpailua eurooppalaisten, amerikkalaisten ja kiinalaisten teknologia- kesken. Ja voitossa on kysymys siitä, että voidaan voittaa miljardia euroja työntekijöiden elämää tämä ei tule helpottamaan päinvastoin, eikä se tule myöskään helpottamaan heidän työolosuhteitaan. Sen tuhannet ihmiset tulevat menettämään työpaikkoja. Nämä ovat näkyvät Euroopan unionissa. Työpaikkoja tuhotaan, palkat äh, leikataan. Tämä on todellakin ongelma, joka sisältää suuria ristiriitoja, jotka aiheutuvat järjestelmästä. Järjestelmästä, jota Euroopan unioni noudattaa, jota kaikki esivaltoinen hallitukset myöskin noudattavat. Vain työntekijöiden valta, keskitetty suunnittelutalous voi olla ratkaisu. Vain se on ihmiskunnan tulevaisuus. Thank you very much. Now for one... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Schüttel saa puheenvuoron minuutiksi. Uh, Mr. President, uh... Kiitos uh, puhemies. Euroopan unioni on sosiaalinen menestystarina ja yhtenäismarkkinat on sille suurin edellytys sitä asti, kun Ruotsi liittyi unioniin 25 vuotta sitten, olemme nähneet BKTn poikkeuksellisen nousun ja sitä kautta kykenimme myös parantamaan hyvinvointi rahojen käyttöä, tutkimusten määrä on, tutkimuksen määrä on lisääntynyt ja kaikki tämä näkyy myös uusissakin jäsenvaltioissa. EUlla on oma roolinsa sosiaalisessa hyvinvoinnissa osittain lainsäädäntöehdotusten kautta, mutta erityisesti sosiaalisen markkinatalouden kautta jäsenvaltiot vaurastuvat. Kun me lähdemme uuteen, uuteen maailmaan, uusien työpaikkojen maailmaan, jossa digitaalisuussaatio on pohjalla, meidän täytyy ensin katsoa, mitä me olemme tehneet ja miettiä, miten voimme tehdä tämän uudelleen. Meidän tulisi pyrkiä sos, kansalaisten sosiaaliturvaan ja suojeluun. Mutta jos EU menettää äh, kilpailuetunsa huonon lainsäädännön vuoksi, niin silloin ei myöskään ole äh, hyvää hyvinvointia meidän kansalaisillemme. One minute, Mr. Ajus. Kiitos. Seuraavaksi Agios Saliba, minuutti. Hyvä puhemies, hyvä komissaari. Kyllä, digitaalinen teknologia on muuttanut elämämme kaikkia eri näkökulmia, mukaan lukien olemassa olevat liiketoimintamallit ja se tapa, jolla olemme yhteydessä toisiimme. Digitaalisessa maailmassa ei ole mitään selkeitä sääntöjä. Hyvin Äh, harvat yritykset asettavat nyt uudet säännöt, muuttavat olemassa olevia sellaisia ja äh, näin herää kysymyksiä, onko turvallisuutta, onko tasa-arvoa näillä markkinoilla. Meidän täytyy nyt saada vahva sosiaalinen ulottuvuus ja turvallinen online-ympäristö kansalaisillemme. Se, mitä ei saleta äh, offlineina, ei pitäisi saleta onlineinakaan. Uudet työmallit digitaalisella ajalla ne eivät saa muuttua hyväksikäytön ja työntekijöiden valvonnan synonyymeiksi. Yksi tapa pureutua tähän on ottaa esille oikeus olla tavoittamissa. Kahdeksan tunnin työpäivä ja työntekijöillä tulisi olla mahdollisuus ainakin minimimäärään tällaista aikaa, jolloin ne eivät ole tavoitettavissa. Meidän tulisi katsoa myös niitä, mitkä ovat nämä riskit ja mitkä ne saattavat aiheuttaa työntekijöiden hyvän, hyvinvoinnille. Kiitoksia. Thank you very much. Now for a minute and a half. Noin. Edustaja Brune seuraavana puolitoista minuuttia. Kiitoksia hyvä puhemies, kiitoksia hyvä komissaari, hyvät kollegat, hyvä ministeri haluaisin verrata kahteen asiaan. Ensinnäkin yksi kaikkein näkyvimmistä digitalisaation vaikutuksista sosiaalisella alalla, kuten totesimme, on uusien työmuotojen syntyminen, varsinkin alustoilla. Nämä alustajat kattavat aivan erilaisia realiteetteja, jotka tekevät tästä lainsäädännön työstämme yhä monimutkaisempaa. Meidän tulee löytää oikea tasapaino näiden uusien työmahdollisuuksien ja työntekijöiden suojelun välillä välttäen epävarmaa tilannetta. Meidän täytyy näin tarjota siirrettävät työolosuhteet, kuten myöskin sosiaalinen suojelu ja terveydenhuolto, kuten myöskin työturvallisuus. Hyvä komissaari, varmasti ryhdytte tähän työhön määrätietoisesti. Lisäksi meidän tulee mahdollistaa se, että työntekijät voivat järjestäytyä ja meidän täytyy tarjota myös koulutusta, jotta voidaan tarjota hyvänlaatuisia palveluita ja erilaisia urakehitysmahdollisuuksia. Myös se kohta, jota haluaisin erityisesti painottaa, koskee Euroopan unionin asemaa, kun puhutaan digitaalisesta kilpailukyvystä. Sillä 40 prosentilla kansalaisistamme on erittäin heikot taidot tai ei niitä ollenkaan tällä alalla. Meidän täytyy investoida voimakkaasti digitaalisiin taitoihin. Se on kiireellistä, varsinkin tämä digitaalinen taito on niin tärkeä. Meillä pitäisi olla ehkä tällainen pieni eurooppalainen passi, joka kertoisi näistä digitaalista taidoista siis ja niiden olemassaolosta. Puhemies, kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Lacapelle, minuutti. Madame la Présidente, chers collègues. Hyvät kollegat, Ranskan äärialueella on myös sellaisia alueita, joissa vielä ei ole edes digitaalista, mahdollista käyttää digitaalisia palveluita. Mitä tekee Euroopan unioni? Tällä hetkellä se ei ainakaan kykene tällä toiminnallaan pelastamaan valtioita. Meidän tulee katsoa, miten me saamme aikaiseksi sosiaalipolitiikan, joka toimii. Siis sen pitäisi olla prioriteettina. Tämänhetkinen Eurooppa kuitenkin toimii pelkästään vapaakaupan nimistä, joka on täysin epätasa-arvoinen. Se sosiaalinen Eurooppa, jota haluamme, koskee Euroopan kansojen välistä koordinointia ja eri alueiden välistä tasa-arvoa. Täällä keskitytään vain joihinkin suuriin kaupunkialueisiin. Me emme sitä halua. Me vastustamme tällaista ultraliberalismia ja vaihtokauppaa. Me emme halua, että kaikki keskittyy vain suuriin kaupunkeihin. Tämä ehdottomasti vaikeuttaa hyvin monien kansalaisten elämää. Merci. Now for one minute. Ja sitten seuraavaksi Van Sparentak saa minuutiksi puheenvuoron. Thank you. The commission... Kiitos. Komissio on luvannut meille sosiaalisempaa Eurooppaa yhä uudelleen ja uudelleen. Ja jos komissio haluaa todellakin toteuttaa lupauksia. Meidän täytyy katsoa, miten digitaalisuus vaikuttaa elämään. Monissa, monissa kaupungeissa elämä on tullut liian kalliiksi ja Amsterdamissa, Barcelonassa ja muualla on täytynyt huolehtia. On sanottu, että yksi asuntokriisin suurimpia syitä on Airbnb-alusta. Airbnbtä ei perustettu luotu siksi, että yksityiset sijoittajat tekisivät suurkaupungeista yksityisiä hotelleja. Kysymys oli siitä, että silloin tällöin voisi ylimääräisen huoneensa sänkynsä vuokrata. Euroopan markkinasäännöt kuitenkin suojelevat näitä miljardeja, joita nämä alustat tienaavat sen sijaan, että huolehdittaisiin siitä, että ihmisillä olisi kohtuuhintaisia asuntoja. Sosiaalisen Euroopan täytyy olla panostus kehityksemme eh, ytimessä, kun pyritään digitalisoitumiseen, eikä siihen, että avataan takaovi suurille yrityksille, jotka kaivavat mattoa sen alta. Kiitoksia. Seuraavaksi minuutiksi saa puheenvuoron Dela Pisakarion. Kiitos. On täytyy tunnustaa se, mikä merkitys on digitaalisella teknologialla meidän elämässämme. Vaikutus meidän tuotantapamme ja sosiaaliseen mallimme on myöskin huomattavaa. On tehtävä tärkeitä päätöksiä, että voidaan valmistella tällaista siirtymistä. Digitaalistuminen ei saa aiheuttaa epäinhimillistymistä. Olemme kohtaamassa sellaisen työmallin, jossa on katsottava myöskin, että automaattistuminen merkitsee sitä, että työpaikkoja katoaa. Nuoret ihmiset joutuvat sopeutumaan joustavuudella uuteen prosessiin samoin kuin nykyisen työelämässä olevat työntekijät. Tarvitaan realista, asianmukaista suojelua työntekijöille, kun on näitä uusia haasteita. Meidän on edistettävä kilpailukykyä, yrityksessä meidän on edistettävä niiden investointeja ja kasvua mutta on pyrittävä samaan aikaan myöskin elpymistä maaseutualueilla, alueilla, joista, joilla väestö vähenee. Ja digitaalisuusavulla voidaan saada aikaan suurempaa taloudellista yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta myös. Kiitoksia. Edustaja Jarusso, seuraavaksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää, ettei kukaan jää jälkeen, kun katsotaan digitalisointi tarjontaa. Minusta meidän täytyy puuttua Eurooppana tilanteeseen ja mahdollistaa se, että kaikki saavat mahdollisuuden. Tämä ei koske pelkästään kansalaisiamme, se koskee myös työnantajiamme. Meillä on vapaa kilpailu, jota on juuri säännelty tietyllä tapaa, mutta monet välttelevät tätä sääntelyä, varsinkin jos katsotaan digitaalista kauppaa verrattuna perinteiseen. Digitaalinen vallankumous on tärkeä, varsinkin kun puhutaan koulutuksesta. Ihmisten täytyy osata käyttää digitalisointia. Meidän täytyy varmistautua siitä, että se parantaa tarjontaa ja meidän täytyy torjua disinformaatiota meidän täytyy myös toimia nopeammin kuin mitä tällä hetkellä toimii. Muussa tapauksessa emme pysy kehityksessä mukana. On tärkeää, että me kehitämme järjestelmiä, joiden avulla näin voidaan tehdä ja voimme jatkaa tämän parissa. Puhemies, seuraavana edustaja Kaasa, minuutti. Äh, kiitos äh, puhemies. Teknologia muuttaa meidän elämäämme, sitä miten opiskelemme, miten harjoittelemme uusia, mutta myös uusia työpaikkoja. Meillä on uusia mahdollisuuksia, mutta myös uusia haasteita. Työelämän tasapainodirektiivissä huomioidaan näitä muutoksia. Naisten tulee olemaan helpompaa jäädä työmarkkinoille – Myös äh, meidän täytyy vähentää palkkaeroja miesten ja naisten välillä. Komissiolla on tämä uusi strategia, jota pidän hyvänä, et, koska meillä on näitä uusia äh, haasteita. Meidän täytyy huomioida äh, uudet teknologiat ja niiden käyttö ja tarvitsemme myös uusia turvalausekkeita. Ja meidän on oltava etu, nenässä huolehtimassa siitä, että nämä oikeudet ovat kaikilla. Now for one minute, uh, Mrs. Toja. Kiitoksia edustaja Toija, seuraavana minuutti. Sarà mantenere, sarà mantenere nella nuova era digitale delle... Me olemme nyt uuden digitaalisen aikakauden alussa, mutta meidän täytyy säilyttää demokraattiset ja sosiaaliset arvomme Euroopassa. Se on se haaste, mikä meillä on vastassa tulevaisuudessa. Uudet välineet eivät aina mahdollista sitä. Meidän täytyy varmistautua siitä, että meillä on kunnollista politiikkaa. Muuten ei saada digitaalista oikeudenmukaisuutta aikaiseksi, jolleivät, koulut, jolleivät työntekijät saa koulutusta eivätkä voi päivittää taitojaan. Meidän täytyy meidän täytyy taata siis kunnolliset työolosuhteet, varsinkin näille alustatyöntekijöille. Meille ei synny sosiaalista ja digitaalista oikeudenmukaisuutta, jolle me varmistaudu siitä, että internettyöntekijät saavat kunnolliset työehdot. Ja meidän täytyy varmistautua myös siitä, että ei online-yrityksillä ole omistuksessaan kaikkea dataa ja että ne maksavat myös veroja voitoistaan Euroopassa. Puhemies, kiitoksia. Edustaja Kanjas seuraavana minuutti. Kiitos puhemies. 47 yritys tällä hetkellä tulee katoamaan seuraavien 25 kuuden kuluessa. Ja myös näistä yrityksistä ei vielä ole valmistautunut Nämä ovat sellaisia tietoja, joita voi olla eroja tietysti prosenttilukuisuuteen, mutta nämä todellisuutta. Digitaalinen luo mahdollisuuksia, mutta myöskin riskejä. On olemassa digitaalinen kuilu, joka liittyy ikään, maantieteeseen, sukupuoleen ja sosiaaliseen taustaan. Ja tämä tulee lisäämään eriarvoista, mitä voimme tehdä. Enemmän sosiaalista Eurooppaa, eli enemmän koulutusta, enemmän ammattikoulutusta, enemmän suojelua. Tämä merkitsee sitä, että meidän pitää lähestyä asiaa kokonaisvaltaisesti. Emme voi toimia pelkästään jonkin vihreän kehityksen pohjalta luoden uudenlaisen taloudellisen mallin pitää saada uudenlainen taloudellinen sopimus, yhteiskunnallinen sopimus, uusi yhteiskuntasopimus, joka ottaa huomioon nämä muutokset ja tulee välttämään sellaisia vaurioita aiheutuu ihmisille, jotka eivät pysty ilman apua, ilman konkreettisia keinoja pysymään mukana tässä muutoksessa. Nämä ovat riskejä, joihin meidän osalta meidän täytyy toimia. Kiitos. Gracias. Now for... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Rail, minuutti. Hyvä. Hyvä komission jäsen, olen iloinen siitä, että me tänään puhumme sosiaalisen Euroopan digitalisoimisesta. Digitalisoituminen tuo meille valtavia mahdollisuuksia, mutta myös suuria suuria riskejä. Meidän täytyy äh, toimia, meidän täytyy, meillä täytyy olla keinot, meillä täytyy olla kunnon infrastruktuuri. Esimerkiksi Saksassa on äh, yksi maailman huonoimpia äh, GSM-verkkoja. Ranskassa 13 miljoonaa ihmisillä ei ole vielä internettiä. Meidän on puuttava myös koulutuksesta. Lähes puolet EUn väestöstä ei kykene äh, käyttämään digitaalista medioita. Eli täytyy tehdä todella paljon. Ja kaikkein eniten huolissani olen työntekijöiden oikeuksista ja puhuisinkin alusta äh, työntekijöistä. Ei voi olla, että ihmiset elävät äh, jatkuvasti työsuhteessa, jossa heillä ei ole oikeuksia, jossa heillä ei ole irtisanomissuojaa, jossa heillä ei ole mitään. mitään. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi edustaja Nelli saa minuutiksi puheenvuoron. Kiitoksia. Hyvä puhemies. Internet yleisesti ottaen on ollut viestintäväline, mutta siitä on nyt tullut paljon enemmän. Olemme nyt menossa digitaalisen muutoksen aikakaudelle. Tämä muuttaa myös meidän tapojamme ja toimintatapojamme, Yksinkertaistan joitakin mutta mm, monimutkaistan tiettyjä asioita ja jos ei valvonta ole riittävästi, niin tällä voisi kaikilla olla hyvin kielteinen vaikutus. On helppo saada käsiinsä kaikenlaista sisältöä ja se on itse asiassa erittäin voimakas ase niille, jotka haluavat hyödyntää tilannetta ja varmistautua siitä, että sääntöjä on vähän. Eli meidän täytyy olla erittäin varovaisia jatkuvasti. Meidän täytyy varmistautua siitä, että tämä kaikki digitaalinen sisältö – ei vaaranna meidän omia vapauksiamme. Meidän täytyy varmistautua siis siitä, että meillä on selkeät säännöt, jotka takaavat kansalaisten vapauden ja että me emme pelkästään uhraa tätä liian monen keinotekoisen säännön vuoksi. Puhemies, kiitoksia. Seuraavana edustaja Fransen minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari. Digitaalinen kuilu kasvaa yhä enemmän sillä e, ne, joilla ei ole internettiä eikä osaa työskennellä kanssa, jää yhä kauemmaksi. Kuitenkin meillä on samaan aikaan sähköiset, e, sähköinen hallinto, sähköiset toiminnot kaikkialla ja moni jää rannalle tästä kehityksestä. Hyvin usein kysymys on ihmisistä, joilla on matala koulutustaso tai joilla ei ole riittävästi varoja. Digitaalinen kuilu on vaikea kuroa umpeen. Meidän täytyy kuitenkin mennä pidemmälle. Tänä päivänä on myös autokorjaaja on tietokoneasiantuntija, kuten myöskin vesihuollosta tulevat henkilöt analysoivat kaiken tietokoneilla. Siitä huolimatta meillä on paljon ihmisiä, jotka eivät pärjää digitaalisessa maailmassa. Siitä syystä tämän digitaalisen toimintaohjelman täytyy investoida siihen, että ihmisillä on olemassa media, lukutaitoa, mediatoimintataitoa meidän täytyy huolehtia siitä, että se, joka menettää työpaikkansa digitalisoinnin seurauksena, saa työpaikan jostain muualta. Komission täytyy toimia tällä tavalla. Toivottavasti neuvosto seuraa perässä. Thank you very much. Puhemies, kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Völken minuutti. Puhemies, kiitos. Kun me puhumme digitaalistumisen sosiaalista ulottuvuuksista, ajattelemme usein kysymystä, onko internet julkinen ja demokraattinen tila, mutta kysymys oli pelkästään vapaudesta internetissä, vaan nimenomaan työntekijöiden oikeuksista. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus internetissä merkitsee minulle ensisijaisesti sitä, että suojellaan digitaalisia perusoikeuksia. Ja tässä on jotakin, mitä voimme tehdä yhdessä. Meidän täytyy saada aikaan digitaalinen aika, ajallinen itsemääräämisoikeus ihmisille, jotka työskentelevät digitaalisesti. Tämä on saavutettavissa. Ja me pitää myöskin digitaalisia alustoja velvoittaa siihen, että ne eivät voisi sanoa, että ei, niillä ei olisi vastuuta ihmisiä, jotka tekevät niille työtä. Työ, ammattiliittojen täytyy verkottua kautta Euroopan, ja tämä on mahdollista digitaalisten kanavien kautta paremmin. Digitaalinen Eurooppa on sosiaalinen Eurooppa silloin, kun työmarkkinaosapuolet Euroopan unionissa vahvistuvat, eivät vahvista pelkästään maksimoida suurten konsernien voittoja. Ja tällä kaudella on kaikissa valiokunnissa, työvaliokunta, työvoimavaliokunnasta sisämarkkinavaliokuntaan ja oikeusvaliokuntaan asti tehdä yhdessä työtä. Thank you very much now for... Kiitoksia seuraavaksi Melkior, minuutti. Um, commissioner? Digitaalisuus on muuttanut muureja, siirtänyt muureja. Digitalisaatio on tuonut enemmän mahdollisuuksia ja enemmän valtaa yksilöille ja enemmän mahdollisuuksia. Tässä on myös mahdollisuus erikoistua myös maaseutualueilla, luoda oma työpaikka, hakea omat mahdollisuutensa jotka eivät olisi olleet mahdollisia aikaisemmin. Tämä vaatii kuitenkin sen, että meillä on korkealaatuinen internet kaikilla alueilla. Siksi meidän on laajennettava verkkopalveluita myös maaseutualueilla niin, että luomme paremmat mahdollisuudet yksilöille luoda omat työpaikkansa ja omat mahdollisuutensa. Meidän on käytettävä digitalisoinnin mahdollisuuksia eikä ainoastaan keskittyä haasteisiin. Sen takia, että digitaalinen sosiaalinen Eurooppa on tulevaisuus, jota luomme yhdessä. Thank you very much. Now for one minute. Kiitoksia. Edustaja Furla, seuraavaksi minuutti. Kirja Prodre, kirja Pitrope. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και Hyvä puhemies. Hyvä komissaari. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka seuraavat tätä keskustelua. Me puhumme nyt Euroopan tulevaisuudesta, me työskentelemme teidän nimissänne. Digitalisointi voi auttaa kaikkia. Meidän täytyy kuitenkin kyetä yksinkertaistamaan näitä prosesseja kansalaisten nimissä ja taata tasaveroinen pääsy kaikille, varsinkin niille, jotka ovat köyhyyden ja sosiaalisen syrjinnän vaarassa. Meidän tulisi hyödyntää myös tilannetta niin, että voimme auttaa vammaisten tilannetta. Meidän täytyy monin tavoin pyrkiä lisäämään terveydenhuoltoa, julkisia palveluja, jotka olisivat ystävällisimpiä loppukäyttäjälle. Hyvä puhemies, puolet kansalaisistamme ovat kansalaisia, joilla ei ole tavallisia internet- ja digitaalitaitoja. Meidän täytyy siis mukauttaa koulutusjärjestelmäämme tässä suhteessa. Puhemies, edustaja Schaldemose seuraavaksi minuutti. Kiitos. Digitaalisuus tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia. Vanhus, joka kaatuu lattialle makuuhuoneessaan, voi kutsua sieltä apua tai jos äh, me ajamme autolla, voi, se auto voi välttää seisovan jonon, tai voimme saada jotain palveluita kello kolme yöllä. Tämä on hienoa, mutta tässä on myös haasteita. Me tiedämme, että monilla työntekijöillä ei ole tähän tarpeeksi äh, pätevyyttä, eikä liian ole esimerkiksi alustatyöntekijöillä oikeuksia. Ja tälle on tehtävä jotain. Meidän täytyy varmistaa, varmistaa se, että työntekijöitä ei saa häiritä heidän yksityiselämässään. Ja meidän täytyy myös varmistaa, että kansalaiset ymmärtävät, mitä on kaiken pohjalla, kun he tekevät erilaisia käyttöjä ja valintoja netissä. Meidän täytyy luoda digitaalinen yhteiskunta ihmisten tarpeiden mukaan, eikä niin, että ihmiset sopeutuvat yhteiskunnan tarpeisiin. Thank you very much. Now for one minute. Kiitoksia. Del Castillo Vera seuraavaksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Alkuperäinen kysymys oli se, mitä on eurooppainen, joka on sosiaalinen. Se on Eurooppa, joka on sosiaalinen olennaisimmiltaan siis sellainen Eurooppa, jossa kaikilla on kyky kehittä, kehittyä ammatillisesti ja henkilökohtaisesti ja jossa kukaan ei tule ulos suljetuksi. Tämä on olennaista. Digitaalinen teknologia on juuri se, mitä ne tarjoavat, siis mahdollisuus sille, että kaikki voivat täyttää nämä tavoitteet. Mikä on sitten perustavanlaatuista, jota tämä voisi tapahtua? On olemassa vain yksi vastaus, yksi malli, yksi ajatus, koulutus. Se, että ihmiset saavat digitaalisia taitoja. Tällä, tämä täytyy tapahtua koko koulutuskanavalla lähtien liikkeelle lapsista, nuoriin, aina yliopistoihin ja niihin henkilöihin, jotka ovat työelämässä mitä puuttuu? Puuttuu toimintasuunnitelmaa digitaalisessa koulutuksessa, joka olisi tuntuva, joka johtaisi Eurooppaa sellaisilla tavoitteilla, jotka olisivat mitattavissa. Kiitoksia. Tämä tulemaan ratkaisevan tärkeää. Kiitos. Muchas gracias. And now for one minute, señora Gal. Sitten Carlos yksi minuutti. Kiitoksia. Euroopan täytyy valmistautua digitaaliseen vallankumoukseen, eikä yhtään ihmistä, eikä yhtään aluetta, maaseutualuettakaan, eikä syrjäistä aluettakaan saa jättää ulkopuolelle. Digitalisaation täytyy hyödyttää kaikkia vähentää epätasa-arvoa, parantaa julkisia palveluita ja luoda laadukkaita työpaikkoja. Me tiedämme, että työpaikkoja tulee tuhoutumaan paljon, mutta uusia työpaikkoja toisaalta tullaan luomaan paljon. Esimerkiksi tekoälyyn liittyen 58 miljoonaa työpaikkaa joidenkin arvioiden mukaan. Erilaisilla digitaalisilla sektoreilla on kuitenkin pulaa naisista. Vain reilu 20 prosenttia on naisia. 22 prosenttia tarkemmin sanottuna. Tässä on paha kuilu. On tärkeää, että meidät koulutetaan sellaiseen digitaaliseen kulttuuriin, jossa me voimme kehittää omia kykyjämme sen mukaiseksi, mutta yksikään lahjakkuus ei saa mennä meiltä, jäädä meiltä käyttämättä. Lahjakkuus on jakautunut tasaisesti sukupuolten kesken, mutta mahdollisuudet eivät. Meidän täytyy tehdä työtä sen hyväksi, että kaikki saisivat nauttia näistä mahdollisuuksista, myös naiset. Kiitos. Sitten herra Berentsen, yksi minuutti, olkaa hyvä. Ja, dank wel, eh, voorzitter. Oikein paljon kiitoksia. Digitalisaatio tarjoaa taloudelle ja yhteiskunnalle hyviä mahdollisuuksia. Tuotantoprosessit tehostuvat, hoito paranee, Eli kaikki on käden ulottuvilla, mutta digitalisointi johtaa myöskin siihen tilanteeseen, että kannattaa pitää kolme asiaa kirkkaasti mielessä. Ensinnäkin ketään ei saa jättää syrjään. Kaikilla pitää olla mahdollisuus osallistua tähän. Koulutus, uudelleen kouluttautuminen ovat tässä suhteessa tärkeitä asioita. Toisaalta taas meidän täytyy olla riippumattomia silloin, kun uutta teknologiaa kehitetään, sillä mehän haluamme kehittää kaiken omien normejemme pohjalta. Kaiken pitää lähteä liikkeelle ihmisistä eikä tekniikasta. Ja kolmanneksi, tekniikan pitää hyödyttää ihmisiä ja tästäpä syystä digitaalistrategiassa pitää sanoa, mitä haluamme yhteiskuntaamme kehittää ja mitä emme. Me emme halua olla riippuvaisia muista maista, muista alueista, vaan kehittää digitalisaatiota ja teknologioita omia kansalaisiamme silmällä pitäen ja tällä tavalla me pääsemme sitten tasapainoisesti eteenpäin. Kiitoksia. Sven, siis please. Sitten Vend, yksi minuutti. Den digitale revolution er hurtigt Kiitoksia. Digitaalinen vallankumous on äh, hiipinyt kaikkiin elämän aloihimme meillä on suuri osa eurooppalaisia, jotka saavat jo elinkeinonsa verkkoalustoiden ansiosta ja heidän määränsä nousee. Perinteinen työlainsäädäntö ei heijasta tätä esimerkiksi minimipalkka tai työehto sopiminen ovat sellaisia, joihin verkkoalusta ei sovellu. Meidän täytyy varoa, ettemme heikennä tilannetta ja on tarpeen, että saamme näiden, algo, näiden verkkoalustojen algoritmit tarkasteltavaksi. Kiitoksia. Thank you very much. Now for one minute. Kiitoksia. Sitten Thaler, yksi minuutti, olkaa Thank you, Mrs. Uh, Pre- Kiitoksia, rouva puhemies. Arvoisat kollegat, olemme kuulleet fantastisia puheita täällä. Nyt haluaisin palauttaa tämän olennaisten asioiden äärelle. Olen IT-yrittäjä ja nainen ja olen useammin kuin kerran ollut vastaan ottavassa asemassa suhteessa hyvä, hyv, hyväksi tar- hyvä tarkoittaviin neuvoihin, mutta näiden 20 vuoden aikana ö, saamme päivä päivältä huomata, että digitalisaatio luo työpaikkoja ja varmistaa työpaikkoja se koskettaa myös hyvin perinteisiä elinkeinoja. Tirolissa omassa, ö, omalla, omassa vaalipiirissäni niin olemme tämän nähneet hyvin selkeästi ja monet ö, tuotantolinjat ovat muuttuneet analogisista digitaalisiksi. täällä digitaalisuuteen siirtyneet yrittäjät ovat voineet lisätä markkinaosuuttaan. Tämä on talouden näkökulma tähän asiaan. Kiitos. Thank you now for one minute. Garcia del Blanco, yksi minuutti, olkaa hyvä. Digitalisaatio, tekoälyn käyttöön on valtava mahdollisuus. Voisimme puhua valtavasta evoluutiohyppäyksestä, jollaista teollisen vallankumouksen jälkeen ei ole tapahtunut. Totta kai tässä on myös riskejä ja muutoksia ja paljon pelkoja, jotka liittyvät valvontaan, työpaikkojen menettämiseen ja on vain yksi tapa vastata näihin pelkoihin. Se on se, että ihmiset koulutetaan digitaalisuuteen. Digitaalisen lukutaidon opettaminen. Se tarkoittaa humanistista lähestymistapaa tähän kysymykseen, joka tuo mukanaan myös muun muassa tekoälyn käyttöönoton niin, että tavallisetkin ihmiset eivät ainoastaan asiantuntijat ovat tietoisia riskeistä, arvoista, jotka ovat vastakkain tämän asian kanssa. Ja näin pääsemme kohti sellaista yhteiskuntaa, johon tämä on integroitu tulevaisuudessa entistä enemmän. Pyydän, että komissio ponnistelee tämän asian hyväksi avoimessa prosessissa, jossa voimme tehdä tästä digitalisaatiosta jotain ymmärrettävää kaikille ja kaikki, saada kaikki osalliseksi siitä.